Puhemies pyysi minua antamaan äh, nimissään seuraavan lausunnon. Arvoisat äh, kollegat, tuleva sunnuntai on äh, kansainvälinen päivä naisiin kohdistuva väkivaltaa vastaan. Ikävä kyllä väkivalta on todellisuutta koko maailmassa, myös Euroopan unionissa. Naisiin kohdistuva väkivalta ei tunne mitään kulttuurisia tai maantieteellisiä rajoja. Vähintään joka viidessä nainen Euroopassa joutuu kotiväkivallan kohteeksi. Sanoakseni sen selkeäksi, me puhumme tässä valtavan törkeästä väkivallasta ja seksuaalisesta väärinkäytöstä, ja tätä ei saa hyväksyä. Siteeraan perusoikeuskirjaa. Ihmisen keho on äh, koskematon ja sitä tulee suojella. Artikla 3. Jokaisella henkilöllä on oikeus äh, ruumiilliseen ja henkiseen koskemattomuuteen. Me olemme Euroopan parlamentissa hyväksyneet äh, vähimmäisstandardit uhrien suojelulle. Nämä ovat ratkaisevia askelia, mutta vielä on paljon tehtävänä. Meidän tehtävämme on taistella sen puolesta, että tämä väkivalta loppuu. Sen vuoksi meidän on yhdessä niin miesten kuin naisten panostettava tähän. Meidän on toimeenpantava ne toi- toimenpiteet, joita meillä on, EUn toimielimet ja jäsenvaltiot, kaikki yhteiskunnat, meidän tulee tehdä yhdessä työtä, jotta saisimme kehitettyä globaalin strategian, jolla voimme lakkauttaa naisiin kohdistuvan väkivallan. Frau Goulart zur Geschäftsordnung. Oui, monsieur le président. Niin puhemies. Mielestäni on aika huvittavaa, että täällä tehdään julistuksia naisiin kohdistuvan väkivallan suhteen, kun Euroopan neuvosto päättää, että Euroopan keskuspankkiin ei tule yhtään naista. Kiitokset edistäjä Goulart. No, meidän täytyisi nyt äh, toimia äh, kurinalaisesti ja jos pyydämme työjärjestyspuheenvuoroa, niin se tulisi liittyä nimenomaan työjärjestykseen. Haluaisin toivottaa Sveitsin äh, valtuuskunnan tervetulleeksi. He istuvat tuolla ylhäällä lehterillä. Ja minä toivotan myös presidentti Hans-Jörg Walterin sekä Hans Alterin ja muut edustajat Sveitsistä tervetulleeksi.